Ja tämä löytyy ö, nyt tämän päiväisen kokouksen pöytäkirjasta jatkossa. Sen lisäksi ö, tapasin ö, neuvoston puheenjohtajan ja me saimme viisi lainsäädäntöä, jotka on hyväksytty. Ja näiden oikeus, näiden lakien otsikot julkaistaan pöytäkirjoissa. Hyvät kollegat, viime perjantaina meillä oli eh, kansainvälinen naistenpäivä. Miesten ja naisten tasa-arvo on yksi Euroopan